Good afternoon now. It... Hyvää iltapäivää. Nyt äänestysselitykset. Ensimmäinen on edustaja Makovei. Okay. First, Uzbekistan. Ensinnäkin tämä Uzbekistan kumppanussopimus. EU, Uzbekistan. Eli tämä Areenan mietintö, Uzbek, EUn, EUn ja Uzbekistanin kumppanuusyhteistyösopimus ja ainoa puhuja on edustaja temakove olkaa hyvä.